saksan kielestä englannin kieleen ja me käynnistämme äänestykset. Ensimmäinen äänestys on herra Kualtierin mietinnöstä liittyen Euroopan keskuspankin valtuuksiin kerätä tilastotietoja. Tässä on yksi ainut nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Niin, ovatko kaikki äänestäneet? Nyt äänestys on päättynyt. hyväksytty. Seuraava äänestys tänään on rouva Swinburnin mietintö. Rouva Swinburnin mietintö liittyen Euroopan keskuspankin valtuuksiin määrätä seuraamuksia. Äänestämme ensin yhtenä ryhmänä tarkistuksista 2-5 ja 8-14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistetaan koneellisesti. Kyllä tämä aivan eh, ilmeinen eh, äänestystulos oli, eli sitä ei tarkisteta. Tarkistus 6, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. No hyvä on, tarkistetaan tuo äskeinen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun johdan äänestyksiä, joten suostun nyt pyyntöönne. Eli tarkistus yksi toinen osa niin huuto äänestyksellä, sanoo puhemies, korjaa koneäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Toinen osa tarkistuksesta yksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kuusi kahdessa osassa sekin. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äh, haluaisin äh, tarkistaa tämän vielä koneellisesti. Äänestys alkaa tarkistuksesta seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hmm, tarkistetaanpa tämäkin. Näin tehdään. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme komission ehdotuksesta puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys. Tämä toimitetaan nimenhuutoäänestyksen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmas äänestyksemme. YK on ilmastonmuutoskonferenssi 2014 Limassa Perussa. Ensin äh, kappale 42 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta ja vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 14 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämäkin koneellisesti. Nämä menevät aika tiuko- tiukoille nämä enemmistöt tänään. Koneäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty tämäkin. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty tämäkin. Sitten kappale 16, tarkistus 9 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kappale 16. Mm, alkuperäinen teksti. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kappale 24 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kappale 26 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja toinen osa puolesta. Vastaan tyhjä, Hyväksytty. Kappale 29, tarkistus 2 puolesta. vasta, tyhjä, Hylätty. Sitten kappale 2 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Kappale 33, tarkistus 3 puolesta Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kappale 35 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Ja vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kappale 36, tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Selvällä enemmistöllä. Seuraava rauke. joten kappale 39, tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Hylätty. Sanoinpa tässä väärin. Tarkoitin siis hylätty. Kappale 41 kahdessa osassa ensimmäisen osa puolesta ja vasta, vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Sekin on hyväksytty. Kappale 43, tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjä. hyvä päättyy. Kappale 51 puolesta vasta tyhjää hyväksytty. Kappale 55 tarkistus 6 puolesta ja vastaan tyhjää hylätty. Kappale 56 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kappale 57 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty sekin. Kappaleen 60 jälkeen tarkistus 12 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Mm, näyttää hyväksytyltä, mutta tarkistetaanpa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Pyytäisin, että nostaisitte kätenne eh, selvästi. Sitten joudun tuossa kappale yksi puolesta ei yksi, vaan i korjaa puhemies. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten x puolesta, vastaan, tyhjää. Hmm, tämä täytyy vielä tarkistaa. Koneäänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. Ja nyt vielä äänestyspäätöslauselmasta kokonaisuudessaan puolesta ja vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kiitoksia hyvät näistä herrat. Now we come. Ja nyt kuulemme äänestysselitykset. Pyytäisin, että ne kollegat, jotka eivät äh, äänestyskäyttäytymistään halua täällä selittää, poistuisivat salista hiljaa ja rauhallisesti, jotta voimme kuulla äänestysselityksiä.